totta. Se on aina puhunut suoraan niistä luke, luku, lukemattomista vaikutuksista, joita Brexitillä tulee olemaan kaikilla eri aloilla. Parlamentti on aina puhunut suoraan ja tiedämme oikein hyvin, että kun ajatellaan Brexitin eri syitä, ne, jotka ovat perustelleet Brexitin tarvetta, on ollut kaksi pääsyytä muiden muassa. Ensinnäkin äh, se, että voidaan poiketa Euroopan unionin äh, sosiaalisista ympäristö- mm, tai äh, muista määräyksistä. Ja sitten tosiaan toinen syy, josta nyt on muistutettu, on ollut luopuminen vapaasta liikkuvuudesta ihmisten vapaa liikkuvuus, joka on ollut Euroopan unionin kaiken toiminnan ytimessä. Ja tämä on kyllä hyvin merkittävä vaikutus, kun ajatellaan tulevaisuutta, kun todella tästä oikeudesta luovutaan. Ja tule, tulevissa neuvotteluissa puhutaan todella hyvin konkreettisista asioista, esimerkiksi 31 joulukuuta tänä vuonna, äh, kun siirtymäkausi päättyy, vapaan liikkuvuuden äh, poistuminen äh, tämän jälkeen ei ole enää mahdollista asettautua toiseen maahan. Ja näitä vaikutuksia on kyllä aliarvioitu. Sanon tämän arvon edustajille Vapaan liikkuvuuden poistaminen, sillä tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia Brexitin jälkeen. Ja tulevissa neuvotteluissa, jotka käynnistyvät maaliskuun alussa, tullaan sitten muotoilemaan, päättämään näistä näistä tulevista suhteista ja Euroopan parlamentti ja todella minä nyt sitten neuvottelijana – olemme korostaneet kansalaisten oikeuksia koko ajan samoin jäsenvaltiot. Haluan kiittää Kiefer Hofstadtia ja kaikkia kollegoita tästä hyvin selväsanaisesta päätöslauselmaesityksestä, joka ilmaisee hyvin selkeästi sen, että te todella seuraatte sitä, miten äh, Brexit ihan suoranaisesti vaikuttaa kansalaisiin, kansalaisten elämään. Äh, niin kuin Verhofstadt, minäkin toivon, että tuo teksti hyväksytään mahdollisimman suurella enemmistöllä, kun neuvottelut sitten on tuossa, tai tällä viikolla asia vielä palataan luontoissa Sitten äh, puheenjohtaja äh, von der Leyen äh, puhui siitä, että ihmiset tarvitsevat varmuutta itselle ja perheilleen, ähm, tietoa siitä, mitä Brexit merkitsee heidän arjessaan. Ja ihan objektiivisesti toteaisin, että erosopimus, joka pöydällä nyt on tarjoaa tämän turvallisuuden varmuuden brittikansalaisille, jotka elävät 20, jossain 27 EU-jäsenvaltiosta. Ja sitten vielä tämä aika ennen vuoden loppua, eli siirtymäkausi. E, ja ihmiset voivat jatkaa elämäänsä niin kuin aiemminkin asuinmaassaan maassaan tosiaan äh, tämä koskee myös niitä puolta miljoonaa EU-kansalaista, jotka äh, elävät äh, yhdistyneessä kuningaskunnassa, osallistuvat sen talouselämään ja niin edelleen. Eli oikeus jatkaa elämäänsä, opiskella, työskennellä, saada etuisuuksia – Ähm, ja olla perheensä kanssa koko elämän ajan. Koko elämän ajan näin sopimuksessa lukee. Ja nyt puhutaan sopimuksesta, joka on juridisesti sitova, kun äh, osapuolet sen ratifioivat. Ja nyt täytyy sitten sitten huolehtia näiden oikeuksien täytäntöönpanosta. Me emme hyväksy minkään näköistä vesittämistä, minkään näköistä syrjintää, joka jotenkin piilotellaan. Tämä on minun vastuun, vastuullani ja minun tiimini vastuulla, komission puheenjohtajan ja komission jäsenten vastuulla huolehtia todella ratifioinnin jälkeen tämän erosopimuksen oikeanlaisesta hyvästä täytäntöön panosta. Ja tulemme myös kertomaan Euroopan parlamentille tulevaisuudessa siitä, että tämä sopimuksen täytäntöönpano todella toimii. Me jatkossakin puolustamme kansalaisten oikeuksia ja todella 27 jäsenvaltioidemme suurlähetystöä Lontoossa tulevat sitten tekemään yhteistyötä komission kanssa ja me jatkossakin puolustamme kansalaistemme oikeuksia. Teemme kaiken, mitä vallassamme on erosopimuksen äh, kattavan täytäntöönpanon puolesta. Ja komissio tekee kaikkensa sen varmistamiseksi, että miljoonan brittikansalaisen, jotka elävät 27 EU-jäsenvaltiossa, oikeudet taataan. Ja että joka ikinen heistä, kaikki heistä, äh, saa äh, tarvittavat tiedot ja saa tukea. Ja tarkastelemme, tarkastamme hyvin, hyvin äh, tarkkaavaisesti myös sen, että brittihallinto tekee samoin niiden 3,5 miljoonan EU-kansalaisen kohdalla, jotka elävät yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämän oleskelustatusjärjestelmän äh, käyttöönotto on nyt nostanut esiin tiettyjä huolenaiheita, erityisesti kansalaisten äh, oikeuksia puolustavien järjestöjen piirissä. Ja tänään monet teistä äh, viittasitte äh, asiaan esimerkiksi Emmanuel puhui omasta henkilökohtaisesta tilanteestaan saman Caroline Warden ja ihmisillä on ollut hankaluuksia saada tämä uusi oleskelustatus ja me todella odotamme, että brittihallinto auttaa, tukee EU-kansalaisia, jotta nämä voivat täyttää hallinnolliset vaatimukset ja Pyydämme myös, että määräaikoja pidennetään hyvistä syistä. Me olemme jatkuvasti yhteydessä Yhdistyneen kuningaskunnan hallintoon kumppanimme ja käymme Ähm, myös Barclayn valtiosihteerin kanssa vuoropuhelua, hedelmäistä vuoropuhelua. Hän vastaa juuri näistä kysymyksistä. Ja on hyvin tärkeää, että yhdistynyt kuningaskunta myös ottaa käyttöön Moraisin ja Moraisin esiin nostaman riippumattoman valvontaviranomaisen, jonka on voitava toimia nopeasti ja reilusti, jos unionin kansalaiset Äh, kantelevat tilanteestaan. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, mm, ihan lopuksi muutama sana tästä kokonaiskuvasta, mitä erosopimukseen tulee, sopimukseen, joka alahuoneessa nyt on hyväksytty ja joka tulee teidän hyväksyttäväksenne 29. tammikuuta. Kansalaisten oikeuksien lisäksi on koko joukko muita aiheita, joiden suhteen meidän täytyy olla tarkkaavaisia erosopimuksen suhteen. Erityisesti ajattelen tässä Irlantipöytäkirjaa, Pohjois-Irlantipöytäkirjaa, joka takaa sisämarkkinoiden toimivuuden, mutta samalla estää kovan rajan syntymisen. Tuon pöytäkirjan täytäntöönpanossa puhutaan Äh, Irlannin saarelle saapuvien tavaroiden äh, tarkastuksista ja valvonnasta ja odotan hyvää yhteistyötä brittiin viranomaisilta sen varmistamiseksi, että sopimuksen kirjainta kunnioitetaan ja että sopi, sopimuksen kunnioittaminen toimii myös operatiivisella tasolla. Kiitos. Kiitos ja nyt sitten annan puheenvuoron neuvoston edustajalle valtiosihteeri Prenchakille. Hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet. Meidän täytyy mennä myönteisempään suuntaan tässä Brexit-prosessissa ja meidän pitää huolehtia siitä, että kansalaisten oikeudet turvataan ja ne pitää huomioida kaikissa tulevissa suhteissa yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Tämä tulee nojaamaan siihen, miten tehokkaasti erosopimusta täytäntöönpannaan Britanniassa, miten sitä valvotaan myöskin EUn jäsenvaltioissa, niin että brittikansalaiset ja heidän perheenjäsentensä vapaa liikkuvuus turvataan ja he voivat tehdä valintansa tässä suhteessa itse. Kiitos oikein paljon huomiosta. Kiitos. Kiitos. Meillä on päätöslauselmaesitys, josta äänestetään huomenna. Äänest- keskustelu on päättynyt. Hyvää iltapäivää. Kiitos.